<coughs> Chers collègues, la, la séance est ouverte. Hyvät kollegat, kokous alkaa. Meillä on yhteinen kokous kehitysyhteistyövaliokunnan kanssa. Täällä on Madame Jolie ulkoasianvaliokunnasta. Myöskin Bertini on paikalla ja ihmisoikeuksien alivaliokunnasta, jonka puheenjohtaja on Rova Hautala. Onko huomautuksia pöytäkirjaan? Mikäli ei, sitten käymme itse asiaan, jonka vuoksi olemme nyt koolla. Eli kuulemme vuoden 2009 Saharov-palkinnon saajaehdokkaiden nimet. Ja muistutamme, että Euroopan parlamentti myöntää tämän palkinnon joka vuosi ja on tehnyt näin jo yli 20 vuotta. Ja tarkoituksena on palkita henkilöitä tai järjestöjä, jotka ovat mukana ihmisoikeuksien puolustamisessa, perusoikeuksien puolustamisessa, painostuksen torjumisessa, epäoikeutta vastaan ja jotka ovat muodostuneet symboleiksi Euroopan parlamentissa, kun kyse on ihmisoikeusasioista. Saharov-palkinnolla palkitaan poikkeuksellisia toimia, joiden avulla on edistetty ajatuksen ja sananvapautta ja jolla torjutaan fanatismia, vihaa ja suvaitsemattomuutta. Tällä tavalla Euroopan parlamentti osoittaa, että perusoikeudet eivät käsitä pelkästään oikeutta elämään ja fyysiseen koskemattomuuteen, vaan myöskin mielipiteen ja lehdistön vapauteen, joka on yksi tärkeimpiä keinoja torjua so- sortoa. Ja se on tärkeä osa avointa ja demokraattista yhteiskuntaa. Antaisin nyt puheenvuoron Rova Jolille, joka on kehitysyhteistyövaliokunnan puheenjohtaja, ja näin avaamme tämän keskustelun. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluan toivottaa teidät tervetulleeksi tänään osallistumaan tänne tähän erittäin tärkeään esittelyistuntoon, jossa esittelemme Saharov-palkintoehdokkaat. Me tiedämme, miten tärkeitä symbolit ovat jokapäiväistä elämästämme ja ne symbolit, joita tämä palkinto edusta ovat erittäin tärkeä, varsinkin kun tarkastellaan niitä edellisiä 20 ehdokasta, jotka ovat palkinnon voittaneet. Voidaan todeta, että tänä vuonna 70 ehdokasta joko yksilöt tai yhteisöt ovat kehitysmaista. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on yksi tärkeistä kysymyksistä, jotta voidaan saada aikaiseksi tehokas kehitys. Siitä syystä meidän täytyy pyrkiä siihen, että voimme säilyttää tämän palkinnon symbolisen arvon. Annan puheenvuoron edustaja Hautalalle, joka on ihmisoikeuksien alivaliokunnan puheenjohtaja. Kiitos, rouva Jolie. Haluaisin nyt omasta puolestani todeta, että aloitamme tässä kokouksessa vuoden 2009 Saharov palkinnon saajan valinnan eh, sillä, että tässä kokouksessa tullaan esittelemään kaikki eh, ehdotetut eh, tahot. On tärkeää huomata, että tänä vuonna tulee kuluneeksi 20 vuotta Andrei Saharovin kuolemasta ja tämä on senkin puolesta hyvin merkittävä vuosi. Ja olemme jo keskustelleet Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun kanssa siitä, että voimme juhlistaa tätä tämänvuotista Saharov-palkinnon saajaa joulukuussa jollakin aivan erityisellä tavalla, mutta palaamme tähän sitten myöhemmissä vaiheissa. Haluaisin nyt palauttaa teidän mielinne sen, että ähm, äh, näitä ehdotuksia ovat voineet tehdä äh, vähintään 40 edustajan ryhmittymät tai parlamentin poliittiset ryhmät. Äh, ja yksittäiset parlamentin jäsenet voivat antaa tukensa ähm, tässä vaiheessa vain yhdelle ehdokkaalle, kun ehdotuksia siis tehdään. Ja äh, sitten puheenjohtajakokouksen eli poliittisten ryhmien puheenjohtajien tehtävä on, on myöhemmin valita äh, yksi palkinnon saaja. Äh, palkinto voidaan myöntää luonnollisille henkilöille tai yhteenliittymille – kuten järjestöille, yhdistyksille ja niin edelleen, riippumatta siitä, onko niillä oikeudellinen henkilöllisyys vai ei. Ehdotusten tekeminen on päättynyt 16. päivä syyskuuta ja ihmisoikeusalivaliokunnan sihteeristö on, on saanut ottaa vastaan kymmenen ehdokasta. Kaikki tehdyt kymmenen ehdokasta voidaan ottaa käsittelyyn ne täyttävät asetetut kriteerit, jotka on määritelty palkinnon ohjesäännössä. Ja arvoisat edustajat, teillä on käytettävissänne kirjallinen yhteenveto kaikista näistä nimetyistä ehdokkaista. Ja haluaisin nyt luetella nämä kymmenen ehdotettua tahoa. Ja kun olen ne luetellut, niin sitten annan yksitellen ehdotusten tekijöille mahdollisuuden viiden minuutin ajan esitellä ehdokastaan. Nämä kymmenen ehdokasta ovat tohtori Iseldin Abuelais, Foundation Vincente Ferrer, herra David Isaac, rouva Mariam Lamizana ja sitten ryhmässä Eh, rouva Ludmila Aleksejeva, herra Oleg Orlov ja herra Sergei Kovaljov eh, memorialjärjestön puolesta ja tähän liittyen kaikki muut Venäjällä toimivat ihmisoikeuspuolustajat. Sitten on esitetty memorialjärjestöä sellaisenaan ja liittyen näihin Eh, kahteen ehdotukseen, joihin sisältyy Memorial-järjestö, niin haluaisin huomauttaa, että ehdotusten tekijöiden olisi syytä sitten eh, löytää ratkaisu, joka voidaan tuoda eh, äänestykseen ensi viikolla, kun, kun valitsemme kolme kärkiehdokasta puheenjohtajakokouksen valittaviksi. Jatkan vielä tätä listaa. Sillä on vielä tohtori Denis Mukwege ja sitten isä Tadeus Nguyen Van Ly. Ja vielä kaksi ehdokasta. Shadi Sadr, joka edustaa NEDAa, ja sitten viimeksi Roberto Saviano. Eli tässä kymmenen ehdokasta, joista löydätte kirjalliset esittelyt. Mutta nyt minulla on ilo antaa puheenvuoro eh, vuorotellen eh, niille, jotka ovat nämä ehdokkaat eh, tuoneet meidän käsiteltäväksemme, jotta saamme kuulla minkä takia eh, heidän tulisi saada Saharovin palkinto. Eh, noudatamme tässä eh, ehdokkaiden aakkosjärjestystä ja koska useissakin tapauksissa kaksi edustajaa haluaa käyttää esittelypuheenvuoron, niin joudun nyt tässä tiukasti huomauttamaan, että, että yhteenlaskettu aika ehdokasta kohden on viisi minuuttia, että pyydän teitä tarkastelemaan tätä, tätä eh, kelloa, joka juoksee eh, tuossa kuvaruudulla. Nyt haluaisin aivan ensimmäiseksi antaa tohtori Iseldin Abuelaisin ehdottajille puheenvuoron ja ensimmäiseksi heistä rouva de Kaiser, olkaa hyvä. Merci madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Iseldin Abulaishin ehdokkuus on Hansker Pöteringin ehdotus, EPPn kollega Oman ja Karin Lukan ehdokas. Ja puhun nyt itseni ja Hanskertin nimissä. Ja sitten vihreät voivat ilmaista itseään. Me tuemme tätä ehdokasta, koska ensimmäistä kertaa olen nyt hyvin nöyrä ja mielestäni tämä tapaus nyt puhuu puolestaan. Kaikki täällä ovat nähneet, että tämä palestinainen kynagologi Gaasassa toimi sotilasoperaatioiden aikana. Ja hän menetti siellä kolme tytärtään kameroiden edessä. Ja kuvat hänen ahdistuksestaan ovat tuttuja ympäri maailmaa. Mutta kaikki eivät ehkä tiedä, että Iseldin Abu Laish, kansalainen kynekologi työskentelee myöskin israelilaisessa sairaalassa. Ja kun hän menetti lapsensa traagisesti, hän jatkoi työtään israelilaisessa sairaalassa ja yhdessä leikkaussalissa, yksi leikkaussali sai nämä, nimettiin näiden kolmen tyttären mukaan. Kyse on kohtalosta alueella, josta nyt tiedämme, että se on Israelin ja Palestinan välisen konfliktin keskus. Gazassa on vallalla Hamas, ja vaikka nyt siellä on sotilastoimia ollut, vielä jälleenrakennus- ja elintarvikeapua ei ole saatu toimitettua kunnolla perille. Mutta tämän lisäksi kyse on yhden miehen tiestä. Pötterin ja minä Viime maaliskuussa tapasimme Iseldinin, kun hän kävi parlamentissa. Ja voin kertoa, ja olen nyt hyvin vakavissani, etten koskaan parlamenttiurani aikana ole tavannut miestä, joka sai minut lähes kyyneliin suuruutensa takia ja sen tavan takia, jolla hän reagoi henkilökohtaiseen tragediansa. Kyseessä on rauhan rakentaja ja hän on sellainen edelleen. Ja kun kysyin, miten teillä on voimia vaatia rauhaa ja rakkautta ottaen huomioon oman perheen tragedian, hän vastasi minulle, itse olen agnostikko, hän sanoi, että siksi, että minulla on uskoa. Hän on muslimi ja usko, hänen uskonsa liittyy maltilliseen islamiin. Ja tällä hetkellä Gazassa Hamasin lisäksi on myöskin ääriryhmiä, jotka ovat vielä fundamentalistisempia ja joskus vielä rikollisempia. Jos me nyt tuemme tätä ehdokkaasta, niin me emme veto ainoastaan suvaitsevaisuuden ja rauhan, rakkauden ja kansainvälisen rauhan puolesta, mutta myöskin tekisimme oikeutta ihmiselle, joka on tehnyt omasta tragediastaan rauhan symbolin. Hän käy kaikkialla, hän on luonut kasaan säätiön nuorille tytöille tyttärensä muistoksi, ja hänen vaimonsa oli kuollut kolme kuukautta aikaisemmin, ja hän luo säätiön, jotta kaikilla tytöillä olisi tulevaisuus, tulevaisuus, jota hänen omilla tyttärillään ei ollut. En nyt sano enempää, koska olen nyt vieläkin hyvin liikuttunut, kun ajattelen tätä tapausta, ja toivon, että kollegani kiinnittävät tähän kunnollista huomiota. Kiitos. Kiitos Rouvanen Käisen. Nyt minuutti on käytettävissä siten, että Rouva Kiil Nielsen saa puheenvuoron. Olkaa hyvä Rouva Kiil Nielsen. Oui. Le groupe des Verts euh, soutient... Niin, vihreiden ryhmä tukee tätä memorialia, mutta suuri osa meistä olisi myös halunnut olla Abuelaisin takana. Tämä on erityisen tärkeää niiden lasten takia, jotka joutuvat kärsimään valtavasti Palestiinassa. 300 lasta on kuollut 22 päivän sodan aikana Gazan kaistalella. Ja yli 300 lasta siis on kuollut. Palestiinalaiset lapset kärsivät myös valtavasti, koska he ovat vankeina – Kolme sataa ovat jatkuvasti järjestelmästi Israelin vankiloissa. Haluaisin siitä syystä erityisesti ottaa esille palestinalaislasten kärsimykset. Ja tämä lääkäri, gynekologi, joka tuo maailmaan israelilais- ja palestiinalaislapsen, siitä syystä tärkeä. Se on erittäin vahva viesti, jos hänelle annetaan tämä palkinto nuoria, nuorelle äideille ja nuorelle isille, jotka tuovat maailmaan uusia lapsia joilla on toivo siitä, että tuolle alueelle saadaan jonain päivänä rauha ja jotka haluavat antaa tulevalle sukupolvelle maan, joka elää rauhassa. Tämä on se näkökulma, jonka haluan tuoda esille. Ja muistutan vielä siitä, että tohtori Elaish ei ole odottanut suinkaan tyttären, tyttäriensä surmaa aloittaakseen tätä rauhantyötä, vaan hän on tehnyt tätä työtä jo vuosikausia. Oikein paljon rouva Kiel Nielsen. Nyt voimme sitten siirtyä seuraavaan ehdokkaaseen, joka on eh, Vicente Ferrer-säätiö. Eh, ja tämän ehdotuksen on tehnyt herra Perello ja 39 muuta edustajaa. Herra Perello, teillä on nyt puheenvuoro. Muchas gracias, señora presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Ehdokkaamme joka on saanut 40 ehdokkaan tuen EPPstä, sosiaalidemokraateista. Me tuemme kansanjärjestöä, joka on kehitysyhteistyöjärjestö, mutta myöskin jotain muuta. Ehdotamme ehdokkaamme on ihmisoikeusjärjestö, joka puolustaa vähemmistöjä, vähemmistöjä, jotka ovat kaikkein huonoimmassa asemassa yhdellä alueella, joka on kaikkein kurimmassa osassa Intiaa. Siellä suojellaan naisia, jotka ovat marginalisoituneet ja joita ahdistellaan, koska he kuuluvat hyvin marginaalisen kastiin ja siksi, että he ovat yksinkertaisesti naisia. Kyseessä on järjestö, joka on ottanut myöskin taloudelliset, kulttuuriset, sosiaaliset oikeudet ihmisoikeuksien tasolle ja tähän on kiinnitetty paljon huomiota. Halutaan turvata ruoka, terveellisyys ja asunto miljoonille ihmisille, joilla näitä ei ole. Ja tällä tavalla halutaan tukea kaikkia näitä henkilöitä, jotka elävät epäsuotuisissa asioissa ja jotka ovat syntyneet tähän maailmaan. Ja tässä yhteydessä haluamme edistää demokratiaa Intiassa. Usein puhutaan ihmisoikeusrikkomuksista ja silloin ei katsota demokraattisiin valtioihin. Intian suuri demokratia, jossa äänestetään ja jossa voidaan, jossa on ruokaa, mutta ei välttämättä ole oikeutta asuntoon, eikä terveydenhuoltoon, eikä elintarvikkeisiin. Ihmisoikeuksista tärkeimmät ovat oikeus ruokaan, joka on välttämätöntä elämisen kannalta tietysti. Ja ehkä nyt ensimmäistä kertaa katsomme tähän suuteen, suuren demokratiaan, Intiaan – mutta siellä on myöskin paikka, jossa taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset oikeudet, kuten muuallakin maailmassa, jossa voidaan äänestää, on otettu nyt ihmisoikeuksien joukkoon. Me haluamme siis tukea tätä järjestöä, ja tämä järjestö täyttää ehdot, jotka tarvitaan tämän palkinnon saamiseksi. Ja tämä takaisi sen, että järjestö voisi jatkaa hyvin rohkeaa ja tärkeää työtään, eli ihmisoikeuksien puolustamisen, marginaalisen vähemmistön puolustamisen. Nämä ihmiset ovat syntyneet paikkaan maailmassa, mutta jossa he eivät pysty elämään kuitenkaan tasavertaisissa olosuhteissa. Tarkoituksena on taata nämä oikeudet taata ne lainmukaisesti, oikeudellisesti, vähemmistön oikeudet kulttuuriin. Ja nyt puhutaan jostain, jota tulisi korostaa Euroopan parlamentissa. Ja nyt puhumme siitä, että tämän palkinnon avulla voitaisiin antaa näkyvyyttä tälle asialle, ihmisoikeuksille. Järjestön perustaja kuoli jokin aika sitten, mutta mehän haemme palkintoa tälle järjestölle ja haluamme jatkaa hänen elämäntyötään, joka on yksi tärkeimpiä töitä, joita Intiassa tehdään ja joka edistää vähemmistöjen asemaa koko maailmassa. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon, herra Perello. Nyt siirrymme listassa kolmanteen ehdokkaaseen. Aakkosjärjestyksessä hän on eh, herra David Isaac Ehm, ja hänen ehm, ehdokkuuttaan on tukenut eh, rouva Eva-Britt Svensson eh, GUE-ryhmän puolesta, samoin kuin myöskin edustaja Ulle Schmidt sekä 31 muuta edustajaa. Ja tämän eh, ehdokkaan esittelee herra Mayer. Olkaa hyvä. Muchas gracias. David. Kiitoksia puheenjohtaja. David Isak, joka on Eritreasta. Hän on toimittaja, dramaturgi, kirjailija. Ja hän on taistellut maansa itsenäisyyden puolesta. Ja hän on ollut aktiivisesti mukana maan demokratisoinnissa ja oikeuksien edistämisessä Eritreassa. Kuten monissa Afrikan maissa, jossa on taistellut itsenäisyyden puolesta ja jossa on nyt ollut myöskin konflikteja Etiopian kanssa. Ja 23. syyskuuta 2001 hänet pidätettiin, koska hän oli lehdessään julkaissut kirjeen ministereiltä, jotka pyysivät demokraattisia muutoksia Eritreaan. Ja välittömästi hänet pidätettiin tämän jälkeen ja tänä päivänä hän on edelleen vangittuna ilman tuomiota, ilman syytöksiä. Ja tämä dramaattinen tilanne johtuu ryhtyi toimiin Euroopan parlamentissa. Ja tämän vuoden tammikuussa pyysimme parlamenttina, että hänet vapautettaisiin välittömästi. Ja silloin parlamentin silloinen puhemies Pöttering lähetti kirjeen Eritrean presidentille, ja hän ilmaisi siinä huolestuneisuutensa David Isakin terveyden huonontumisen puolesta ja pyysi, että hänet vapautettaisiin välittömästi. David Isak oli vuonna 1987 Euroopassa pakolaisena Ruotsissa ja hän pyysi Ruotsin kansalaisuutta, jonka hän sai vuonna 1992. Eli nyt puhumme henkilöstöllä on kaksi kansalaisuutta, eritrealainen ja eurooppalainen. David Isak edustaa Afrikkaa, joka on toisaalta sitoutunut sosiaaliseen kehitykseen ja vapauksien osalta, mutta toisaalta siellä on hallintoja, jotka armotta rankaisevat kaikkia, jotka taistelevat demokratian ja vapauksien puolesta. Meistä olisi siis tärkeää, että parlamentti myöntäisi saharo palkinnon koska kyse on tästä kansalaisesta, ja joka myöskin edustaa kaikkia afrikkalaisia, jotka tällä hetkellä ovat sorrettuja, joiden vapauksia on rajoitettu ja jotka on vangittu. Todellakin toivon muita ehdokkaita vähättelemättä, että David Isak täyttää kaikki ehdot tämän palkinnon saajaksi. Ja toivon, että muut parlamentin ryhmät ja parlamentin edustajat ottavat hänetkin huomioon. Kiitos. Kiitos herra Mayer. Eh, mainitsitte, että puhemies Pöttering vetosi eh, tämän ehdokkaan asiassa Eritrean hallitukseen. Ja olen hyvin ylpeä ollessani tämän parlamentin jäsen, jonka puhemies aina niin rohkeasti ottaa kantaa ihmisoikeuskysymyksiin. Ja herra Pötteringhän on täällä paikalla nyt. Eh, sitten menemme eteenpäin. Seuraava ehdokkaamme on Mariam Lamisana hänet on ähm, tuonut ehdolle Francesco Speroni äh, vapauden ja demokratian ryhmän nimissä. Ja tämän ehdotuksen esittelee herra Provera. Herra Provera, teillä on puheenvuoro. Grazie Presidente. È con particolare piacere che... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Esittelen tämän ehdokkaan suurella ilolla minun mielestäni hän on erityisen tärkeä, sillä Mariam Lamizana on käsitellyt ongelman, joka on erityisen tärkeä. Erittäin surullinen ja traaginen ongelma, joka vaikuttaa useisiin Afrikan maihin. Tällä naisella on ollut tärkeitä yhteiskunnallisia ja poliittisia asemia – mutta erityisesti hän on taistellut naisten sukupuolista silpomista vastaan. Kuten tiedätte, tällähän ei ole mitään uskonnollista perustetta, siitä huolimatta äh, se on käytäntönä äh, ja tällaista silpomista tehdään monille nuorille tytöille. YK on arvioinut, että 140 miljoonaa naista joutuu tämän käytännön kohteeksi ja noin kolme miljoonaa naista vuosittain silvotaan edelleen. Ja tällä on tietysti valtavat vakavat vaikutukset näiden naisten elämään. Toimenpide hoidetaan ilman minkäänlaista puudutusta usein sen seuraukset ovat vakavat ja voi joskus olla myös kuolemaan johtavia seurauksia niille nuorille tytöille ja naisille, joille näin tehdään. Mariam Lamizana on Burkina Fason kansallisen solidarisuuden ministeri ja sosiaalitoimiministeri. Hän on puheenjohtajana järjestössä, joka taistelee naisten sukupuolista silpomista vastaan. 20 Afrikasta maata kuuluu tuohon järjestöön. Se on edustettuna 28 afrikkalaisessa maassa ja se verkostossa on mukana 15 eurooppalaista valtiota USA, Kanada, Japani ja Uusi-Seelanti. Tällainen yhteiskunnallinen sitoutuminen, jota Lamizana on osoittanut, on nostanut tietoisuuden tasoa ja sillä, sen avulla on saatu aikaiseksi aivan käytännöllisiä tuloksia sillä Burkina Fasossa naisten sukupuolielinten silpominen on vähentynyt huomattavasti. Yhteenvetona siis mielestäni yksi asia on erityisen tärkeä. Kysymys ei ole pelkästään siitä, että pyritään säilyttämään ihmisen fyysinen koskemattomuus, vaan myös siitä, että taistellaan naisten oikeuksien puolesta. Lamisana haluaa tarjota naisille valtaa, ei pelkästään henkilökohtaista koskemattomuutta ja terveyttä, vaan myös sosiaalisesti ja kulttuurinäkökulmasta katsoen. Tämä taistelu on erityisen tärkeä, jos haluamme, että maailma on oikeudenmukaisempi, jossa kunnioittaa molempia sukupuolia – ja jossa viedään eteenpäin maailman kulttuurin kehitystä. Nobelin palkinnon myönnetään usein henkilöille, jotka vievät eteenpäin ihmisoikeuksia suhteessa poliittiseen painostukseen. Tässä ei ole kysymys kuitenkaan poliittisesta painostuksesta, vaan kulttuurin painostuksesta naisia vastaan, joka siis sortaa suoraan naisia. Minun mielestäni, jos palkinto myönnetään tälle naiselle, se osoittaa, että Euroopan parlamentti haluaa tukea näin jaloa taistelua. Ja se merkitsee sitä, että annetaan suuri tuki henkilölle, joka puolustaa yksilön perusoikeuksia. Se saattaa myös tuoda mukanaan uutta tietoisuutta niihin maihin, joista tässä on kysymys, ja varsinkin saattaa tuoda uutta lainsäädäntöä, jolla tämä toiminta kielletään. Samalla lisätään tietoisuutta yksilön ihmisarvosta. Tästä syystä haluaisin pyytää kollegoita tukemaan tätä ehdokasta. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon herra Provera tämän ehdokkaan esittelystä. Sitten meillä on vuorossa ehdotus, eh, joka koskee Ludmila Aleksejevaa, Oleg Orlovia, ja Sergei Kovaljevia, eh, jotka edustavat Memorial-järjestöä. Ja tähän ehdotukseen sisältyvät kaikki muut Venäjällä toimivat ihmisoikeuspuolustajat. Ja tämän ehdotuksen eh, ovat tehneet eh, Rouva Harms ja herra Koon Bendit vihreiden ja Euroopan vapaan allianssin ryhmän nimissä. Haluaisin antaa puheenvuoron Rouva Harmsille tämän ehdotuksen esittelemiseksi. Olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tekemänne ehdotus, joka on hiukan laajempi, no, haluaisin ensinnäkin perustella, kun ajatellaan tällä hetkellä Saksassa käytävää keskustelua. Saksassa keskustellaan jo jonkin ajan ja yhä uudelleen tänäkin vuonna siitä, että nyt on kulunut 20 vuotta siitä, kun Saksa, Saksan jälleen yhdistyminen alkoi. Ja juuri tänään, 20 vuotta sitten, silloinen ulkoministeri henkilökohtaisesti nyt puhui Tsekin tasavallassa. Ja muistan tämän, koska sinä, päivän, sinä päivänä ja sinä aikana kyseessä oli Euroopan jälleenyhdistyminen, josta olen erittäin iloinen. Surullinen täytyy kuitenkin olla kun ajatellaan koko mannerta ja demokratian ja oikeuksien tilaa koko Euroopan alueella. Oma ryhmäni tuntee sympatiaa aina sen suhteen, että EU:ssa ja Brysselissä ja jäsenvaltioissa toimitaan vastuullisesti, jotta voitaisiin kehittää hyviä, vakaita suhteita Venäjään – mutta mikä ei ole oikein on se, että yhä uudelleen ihmisoikeustilanne ja Venäjän alueella, mutta myöskin Kaukaasian maissa ei, tämä tilanne ei ole kunnossa. Ja tämä johtuu siitä, että pyrkimykset vapauden ja turvallisuuden puolesta Euroopassa ovat merkittävä kysymys, ja se on merkittävä kysymys myöskin puheenjohtajavaltio Ruotsille. Ja siksi täällä Euroopan parlamentissakin tätä pitää käsitellä ihmisoikeuksia, ihmisoikeusaktivisteja Venäjällä ja esimerkiksi Tsetseniassa. Heidän asemansa pitää vahvistaa. Anna Politkovskajan murha huolestutti meitä erittäin paljon. Ja este Mirovan suunniteltu murha, joka tapahtui vasta äskettäin, on myöskin yhtä huolestuttava. Tästä syystä katsomme, että tänä vuonna Saharov-palkinto tulisi myöntää ihmisoikeusaktivisteille, josta vielä kerron joka lisää, ja Memorial-järjestölle. Sehän on tämän ihmisoikeustyön selkäranka Venäjällä. Ja me haluaisimme tukea tällä palkinnolla tänä vuonna Rova Aleksejevaa. Hän on yksi tunnetuimpia ja erinomaisimpia ihmisoikeusaktivisteja Venäjällä. Minä uskon hänen työhönsä ja täytyy korostaa, että jo neuvostoaikoina hän aloitti tämän työn ja niinä aikoina, jolloin vielä käytettiin Gulag-järjestelmää ehdottomasti, hän uskalsi kuitenkin puolustaa vankien ihmisoikeuksia – ja Saharovin ja muiden kanssa hän loi pohjan Neuvostoliiton ihmisoikeustyölle. Hän näki, että myöskin tällä hetkellä tätä työtä pitää jatkaa Venäjällä. Kovalov vuonna 1969 perusti ihmisoikeusjärjestön Helsingin sopimuksen jälkeen hän näki tarpeellisena, jatkaa näiden periaatteiden soveltamista Venäjällä ja Neuvostoliitossa. Ja myöskin hän on pitkän työnsä ja työnsä historian vuoksi Helsingissä ansainnut tämän palkinnon. Ja sitten herra Orlov, hän on tämänhetkinen memoriaalin puheenjohtaja ja hän ansaitsee henkilönä erityisesti tukea tämän palkinnon saajaksi. Minun mielestäni Memorial työnsä takia vuosien mittaan työnsä vuoksi ihmisoikeuksien puolesta. Meidän mielestämme pitäisi heille myöntää tämä palkintoraha. Ja kun olemme kutsuneet nämä henkilöt ja korostamme heidän tekemänsä työtä ja niitä riskejä, joita nämä henkilöt ovat ottaneet, me haluaisimme myöntää tämän palkinnon heille he ovat tehneet työtä ihmisoikeuksien puolesta tänäisessä Venäjällä. Ja he ovat halunneet edistää turvallisuutta mantereella ja tätä haluamme korostaa. Kiitos. Kiitos oikein paljon rouva Harms. Nyt meillä on eh, toinen eh, samansuuntainen ehdotus, joka koskee eh, Memorial-järjestöä. Memorial-järjestön ovat asettaneet ehdolle herra Sarjus Wolski ja 59 muuta edustajaa. Ja pyytäisin herra Sarjus Wolskia esittelemään ehdotuksen. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. First, let me... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ensin haluan painottaa tätä. Saharu itse oli memorialin johtaja silloin, kun kansalaisjärjestö perustettiin. Toiseksi en voisi olla enempää samaa mieltä kollega Harmsin kanssa. Ja itse asiassa nämä kaksi ehdotusta, jotka meillä on, pitäisi yhdistää. Ja se ehdotus, josta keskustelimme teidän kanssa, edustaja Harmis ja Koon Benetin kanssa, mutta myös muiden kollegoiden kanssa. Tässähän on yli puoluerajojen menevä aloite kyseessä on se, että annetaan tämä palkinto memoriaalille varsinkin Sergei Kovalyoville, Lyudmila Aleksejevalle ja Oleg Orloville. Harmsin ehdotuksessa todettiin, että näille ja kaikille muille puolustajille, no kaikki muut puolustajat ovat sitten Memorial-järjestö. Ehdotankin siitä syystä, että me yhdistämme nämä hyväksymme, että memorialle annetaan palkintoja, että nämä henkilöt kutsutaan ja sitten palkinto annetaan näille henkilöille. Kutsutaan heidät tänne, jos siis tietysti täällä niin painetaan. Saharovin palkinnosta on tullut erittäin tärkeä Euroopan parlamentin diplomatian väline. Vaikka kaikille palkintoehdokkaille pitäisi antaa palkinto, palkinnon tavoitteena kuitenkin pitäisi olla Euroopan unionin ulkopolitiikan prioriteettien vahvistaminen. Tänä vuonna meillä on mahdollisuus palkita ehdokas, joka ei pelkästään täytä näitä kriteereitä, mutta vielä tärkeämmin tarvitsee meidän tukeamme, jotta hän voi viedä eteenpäin lisätyötä itäisen alueen avainalueella. Kun tarkastellaan kriteereitä, eh, Memorial ei täytä kriteereitä pelkästään yhdellä alueella, vaan kaikilla alueilla, joita artiklasta 2 löytyy. Ihmisoikeuksien puolustaminen, vähemmistön oikeuksien puolustaminen, kansainvälisen oikeuden kunnioittaminen ja demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen kehittäminen. Nämä alueet kuuluvat Memorialin toimintaan. Ensinnäkin se säilyttää muiston neuvostorikoksista, joita on tehty. Toiseksi se tekee sosiaalista työtä neuvostohallinnon uhreiden parissa ja samalla pyrkii auttamaan sisäisesti siirtymään joutuneita henkilöitä, pakolaisia ja vähemmistöjä. Kolmanneksi se tekee ihmisoikeustyötä entisissä neuvostoalueen tasavalloissa. Tämä kyseinen kansalaisjärjestö valvoo myös toimintaa niin sanotuissa hotspoteissa Armeniassa, Georgiassa, Tajikistanissa, Turkmenistanissa, Moldovassa, Pohjois-Osetiassa, Ingushetiassa ja Venäjässä, Venäjällä. Memorialin toiminta voisi olla kopio ihan Euroopan unionin prioriteettilistasta ulkopolitiikasta. Siinä pyritään viemään eteenpäin kypsää kansalaisyhteiskuntaa, joka perustuu oikeusvaltioperiaatteeseen ja demokratian. Lisätään ihmisten tietoisuutta ja pyritään eroon totalitarismista, viedään eteenpäin totuutta eh, historiasta. Tämä merkitsee sitä, että tämä kansallisjärjestö todellakin täytäntöönpano meidän Euroopan unionin tavoitteita ja meidän, kansa, meidän eh, naapuruspolitiikkamme tavoitteita idässä. Memorial on meidän luonnollinen kumppanimme, liittolainen ja ystävämme. Se vie eteenpäin Euroopan arvoihin perustuvaa ulkopolitiikkaa, mutta tämä kumppani on nyt uhattuna – Vuonna 2008 päätöslauselmassaan mm, parlamenttimme tuomitsi jo sen, että Memorialin toimistotiloihin hyökättiin Venäjän poliisin taholta ja konfiskoitiin paljon työtä, jota oli tehty Stalinin ajan tutkimisessa. Tämän tuloksena memorialin aktivistit, jotka kertovat Tsetseniasta Natalia Estemirova kaapattiin ja hänet löydettiin kuolleena Ingusjeniasta ja nyt tätä rikostutkintaa on lykätty kahdella kuukaudella. Memorial on joutunut keskeyttämään toimensa tuossa maassa, jotta se voi suojella yhteistyötekijöidensä henkeä. Viikon kuluessa yhdessä Nova ja Gazetan kanssa Memorial joutuu oikeuden eteen Stalinin pojanpojan pojan pyynnöstä, joka haluaa, että Stalin rehabilitoidaan – meidän täytyy toimia, meidän täytyy reagoida, meidän täytyy myöntää Sakharovin palkinto tälle järjestölle, että voidaan auttaa tätä järjestöä sen tärkeässä työssä ja sen kunnioitetussa äh, taistelussa. Me voimme olla mukana tässä taistelussa, me voimme saada aikaiseksi äh, eron. Se on kyllä meidän moraalinen velvollisuutemme. Kiitos oikein paljon herra Sarus Volski tämän ehdotuksen äh, perusteellisesta esittelemisestä. Nyt sitten meillä on listalla tohtori Dennis Mukwege. Ja häntä on esittänyt herra Verhofstadt eh, eh, Euroopan eh, liberaalien ja demokraattien ryhmän puolesta. Ja tämän ehdotuksen esittelee herra Donskis. Herra Donskis, olkaa hyvä. Madam President. Um, first of... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin osoittaa kunnioitustani kaikille näihin ihmisille, ihmisoikeusaktivisteille ja kansalaisoikeuksien puolustajille. Ja erityisesti olen iloinen siitä, että Sergei Kovalov ja Memorial nyt mainittiin. Me puhumme nyt humanistista ja ihmisoikeusaktivistista, joka on aina ollut Saharovin tasolla itsekin. Meillä on nyt ilo esitellä ryhmämme ehdokas henkilö, josta tuli meidän ehdokkaamme äänestyksen jälkeen. Meillä oli kymmenen ehdokasta. Meillä oli sähköinen äänestys intranetissä. Ja ALDE-ryhmä valitsi tohtori Dennis Mukwegen. Häntä on kuvattu erittäin hienosti ja siteeraan Kongossa, missä kymmenet tuhannet naiset raiskataan raasti vuosittain. Tohtori Denis Mugabe korjaa heidän rikkoontuneet ruumiinsa ja sielunsa. Hän on kynekologi ja hän on perustanut Pansi sairaalan Pukavussa Kongossa ja hän erityisesti korjaa naisten vaginoita ja hän auttaa kymmeniä tuhansia kongolaisia naisia joita on jengiraiskattu ja muutenkin, jotka ovat kohdanneet seksuaalista väkivaltaa. Hän on auttanut yli 25 000 naista ja lasta useita useamman kerran. Ja hän kouluttaa sairaanhoitajia ja lääkäreitä näihin tehtäviin. Ja hän tekee yhteistyötä kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa – Vuonna 2008-2009 Mukwege sai kansainvälisiä palkintoja tunnustukseksi työstään siinä, että hän on hoitanut kymmeniä tuhansia seksuaalisen väkivallan uhreja Kongossa. Ja vuonna 2008 hän sai YK ihmisoikeuspalkinnon, Ulof Palme-palkinnon erinomaisesta saavutuksista rauhan edistämiseksi. Ja hänet valittiin myöskin vuoden afrikkalaiseksi vuonna 2008. Nämä palkinnot toivat huomiota mukwegeen. Ja seksuaalinen väkivalta on todellinen epidemia Kongon itäosissa. Siellä naisia ja tyttöjä raiskataan systemaattisesti ja näin terrorisoidaan ihmisiä ja pakotetaan siviilejä siirtymään muualle. Alderyhmä nimesi erinomaisen humanistin ihmisoikeusaktivistin, lääkärin. Ja minulla oli suuri ilo esitellä hänet ja pyytäisin, että kollegat tukevat tätä ehdokasta. Kiitos. Kiitos herra Donskis. Olemme nyt kuulleet siis tohtori Dennis Mukwegen esittelyn ja seuraavaksi meillä on isä Tadeus Nguyen van Lyystä. Ja tämän ehdotuksen ovat tehneet eh, herra Gaaler ja 44 muuta edustajaa. Haluaisinkin antaa herra Gaalerille mahdollisuuden esitellä isä Tadeuksen. Olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe die Ehre... Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä on nyt kunnia esitellä 36, 61-vuotiaan Nguyen Van Lin ehdokkuuden. Tällä hetkellä hän on kärsimässä kahdeksanvuotista vapausrangaistusta Basaussa Namhaan provinssissa. 70-luvulta lähtien hän on ollut noin 17 vuotta vankeudessa, koska hän on kritisoinut hallituksen politiikkaa myöskin suhteessa uskonnonvapauteen, mutta myöskin sitä hän on vaatinut demokratiaa ja ihmisoikeuksien kunnioittamista ja mielipiteen vapautta. Hänen koko elämänsä on oikeastaan väkivallattoman vastarinnan historiaa. Vuonna 1977 hänet tuomittiin 80 vuodeksi vankilaan. Hän oli kirjoittanut, hän oli julkistanut kaksi artikkelia, joissa puhuttiin uskonnonvapauden puutteista. Hänet vapautettiin muutama kuukautta myöhemmin, mutta hän ei saanut enää harjoittaa ammattiaan. Ja sen jälkeen hänet karkotettiin sisäisesti ja sen jälkeen vuonna 2023 hänet vangittiin uudelleen ja vuonna 1992 hän vapautui vihdoin vankilasta. Poliisi valvoi häntä ja sen jälkeisenä aikana hän taisteli edelleen mielipiteen ja uskoiden vapauden puolesta. Toukokuussa 2001 hän oli mukana kuulemistilaisuuksissa Yhdysvaltojen kongressissa ja sitten 17. toukokuuta, eli päivä myöhemmin, hänet jälleen vangittiin ja 2001 hänet tuomittiin jälleen 15 vuoden vankeuteen. Kansainvälisen painostuksen vuoksi hänet vapautettiin. Ja vuonna 2006 muiden kirjoittajien kanssa hän teki manifestin demokratian ja vapauden puolesta Vietnamisessa. Ja myöhemmin se tunnettiin Block 8406 manifestona. 2006 hän julkaisi uuden lehden ja hän oli myöskin perustamassa Vietnamin edistyspuoluetta. 2007 hänet tuomittiin jälleen kahdeksan vuoden vankeuteen ja oikeudenkäynnin aikana internetin pääsi pieni filmipätkä, kun hän halusi puhua – ja hän huusi kommunismi alas ja hänen suunsa tukittiin, mutta tämä näytettiin televisiossa ja se sitten levisi ympäri maailmaa. Gwen Van Lee, toinen syyskuuta 2009, ei saanut armahdusta. Turvallisuusministeri sanoi, että armahdus annetaan vain henkilöille, jotka edistyvät vankeutensa aikana. Mutta hän ei muuttanut mielipiteitään demokratian osalta, joten hän ei saanut armahdusta. Van Lee on vuodesta 1983 ollut Amnesty Internationalin tiedossa. Hän on oman tunnon syystä vangittu ja haluaisimme hänelle myöntää Saharopalkinnon. Hän on väkivallattomasti vastustanut hallintoa ja halunnut edistää demokratiaa ja muutoksia. Ja haluaisimme lähettää tässä myöskin selkeän viestin Vietnamin viranomaisille ja siellä oleville demokraattisille voimille. Kiitos. Kiitos oikein paljon, herra Gaaler. Tässä esiteltiin siis isä Tadeus Gwenflan Lee. Seuraavaksi meillä on vuorossa eh, esittely, joka koskee Shadi Sadria, joka edustaa NEDAa ja iranilaisia kansalaisia, jotka eh, haluavat puolustaa ihmisoikeuksia. Tämän ehdotuksen ovat tehneet eh, rouva Maritse Schake ja rouva Barbara Lohbiler ja 38 muuta edustajaa. Annan nyt sekä rouva Schaakelle että rouva Lohbiilerille vuorostaan mahdollisuuden esitellä Sadi, Sadrin ehdokkuuden. Eh, annan ensimmäisen puheenvuoron rouva Schaakelle. Thank you, Chair, and thanks to all the uh, colleagues who supported this. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kaikille, jotka ovat tukeneet eh, rouva Saderin ehdokkuutta. Erityisesti kiitän eh, Lohbiileria vihreistä Iranin hallituksella on myrkyllinen vaikutus naapureihin ja koko maailmaan, koska maa ei kohtele omia kansalaisiakaan kovin kummoisesti. Viime kesän vaalin jälkeen tuhannet tavalliset iranilaiset taistelivat oikeuksiensa puolesta vapaan, demokra- vapaan mielipiteen ilmaisun ja demokratian puolesta. Naiset menivät kaduille, he eivät pelänneet vankilaa sitä, että heidän henkeensä oli uhattuna, he saattaisivat joutua terrorismin ja kau- hirmutekojen ja kidutuksen uhreiksi. Tätä rohkeutta ei pidä aliarvioida. Tuhannet ja iranilaiset, jotka olisivat mieltään, osa heistä joutui kuoleman uhreiksi, Jotkut äh, näkivät aivan hirvittäviä tekoja. Videopuhelimet äh, ja kännykkäkamerat äh, ja muuta auttoivat tuomaan tämän Iranin kansalaisten kärsimyksen maailman tietoisuuteen. Monien vuosikymmenen brutaalin diktatuurinkin jälkeen Maailma oli sulkenut silmänsä, mutta nyt äh, viime kesänä suuret, suurin joukon ihmiset alkoivat osoittaa mieltään. Ihmisoikeusloukkaukset ovat jokapäiväistä elämää Iranissa joka päivä, etenkin naisia kohdellaan eriarvoisesti kaikilla elämän osa-alueilla. Voin antaa tästä muutaman esimerkin. Pyydän anteeksi, tämä kuulostaa kamottavalta, mutta tämä on se tosi asiallinen to- elämä, jota Shadi Saari joka ikinen päivä näkee, kun hän taistelee ihmisoikeuksien puolesta maassaan. Naisia kivitetään oletuista siveysrikkomuksista. Heidät äh, miehet äh, kaivetaan syvemmälle maahan, kun heidät kivitetään kuin miehet. Tämä antaa heille huonot mahdollisuudet päästä pakoon. Naiset, jotka tuomitaan kuolemaan, heidät raiskataan ennen kuolemaan tuomita koskien. Muuten saattaakin olla, että he pääsevät taivaaseen, koska he ovat neutsyöitä. Heidät raiskataan varmuuden vuoksi. Ihmisoikeus Aktivisti Shadizar on meidän ehdokkaamme. Hän on lakimies. Hän on asettanut oman henkensä ja terveytensä vaaralle alttiiksi, kun on taistellut muiden oikeuksien puolesta. Hän taistelee muun muassa kuolemantuomita vastaan kauttaaltaan. Hän on jatkuvasti myöskin pyrkinyt saamaan oikeudenmukaisuutta perhelainsäädäntöön ja myöskin naisten aseman parantamiseksi työelämässä. Hän on lakimies, mutta myöskin lehtimies. Hän julkaisee hyvin paljon erilaisia blogia naisten oikeuksista ja myöskin pyrkii myöskin tiedottamaan naisille heidän oikeuksistaan. Sader itse on joutunut väkivaltaisten pidätysten uhreiksi useita kertoja. Tavalliset iranaiset, jotka puhuvat epäoikeudenmukaista vastaan, ansaitsevat sen, että Saderille annettaisiin palkinto. Tämä antaisi rohkeutta ja kannustusta naisille ja tämä osoittaisi myöskin, että miten me tuomitsemme nämä väkivallan ja hirmuteot jotka kohdistuvat maan omiin kansalaisiin. Kiitos rouva Schaake. Ja eh, vielä eh, puheaikaa on jäljellä ja annan sen rouva Lohbilerille. Olkaa hyvä. Danke, Frau Vorsitzende. Auch ich unterstütze. Kiitoksia. Minäkin tuen sitä, että saro palkinto myönnetään Shadi Sadrille. Näin ensimmäistä kertaa annetaan se palkinto iranilaiselle henkilölle. Kuten juuri kuulimme, hän on hyvin rohkea ja hyvin järkevä ja hän on hyvin harkinnut toimintansa ihmisoikeuksien puolustamiseksi ja hän on erinomainen ehdokas tämän palkinnon saajaksi. Mutta tämän lisäksi meidän täytyy tehdä selväksi, että Shadi Sadr on jatkuvasti uhattuna. Heinäkuussa hänen kimpuunsa hyökättiin. Jos tänä vuonna palkinto annetaan iranilaiselle henkilölle, se tapahtuisi hetkellä, jolloin viid, monet iranilaiset taistelevat sen puolesta, että heillä voi olla oma mielipide ja että muutkin ovat ihmisoikeusasioista samaa mieltä kuin he. Olemme nyt puhuneet hyvin paljon Iranin ydinohjelmasta, mutta vähemmin saadaan lukea siitä, kuinka laajasti protestoidaan ja vaaditaan perusoikeuksia Iranissa. Mutta se ei merkitä sitä, että nämä protestit ovat turhia. Me näemme nyt naan, maan, joka on nyt historiallisessa käännekohdassa. Ja ensimmäistä kertaa viimeisen 30 vuoden aikana nyt voidaan puhua massaliikkeestä, jolla on hyvin paljon tukea eri yhteiskuntaluokissa, erityisesti nuorten keskuudessa. Ja tuhannet miehet ja naiset kaikista ikäryhmistä menevät kaduille ja riskeeraavat vapautensa ja henkensä. Jos myönnämme Saharopalkinnon näin erinomaiselle ihmisoikeus puolustajalle kuin Shadi Sadrille. Se olisi myöskin merkki siitä, että me haluamme rohkaista ja osoittaa solidaarisuutta kaikille niille, jotka taistelevat Iranissa tiedonsaannin, oikeuden, kongottumisvapauden, reilujen vaalien puolesta ja jotka riskeeraavat samalla hyvin paljon. Kiitos. Kiitos oikein paljon eh, rouva Lohbillerille. Eli Rova Sharke ja Rova Lohbiller ovat nyt esitelleet Shadi Sadrin ehdokkuuden. Ja sitten meillä on vielä aakkosjärjestyksessä eh, kymmenes ehdokas eh, Roberto Saviano. Ja hänen ehdokkuutensa takana on rova Sonia Alfano ja 39 muuta edustajaa. Annan nyt puheenvuoron Rova Alfanolle. Olkaa hyvä. Grazie, grazie a tutti i colleghi. È mm, un, un onore Kiitoksia, hyvät kollegat. On suuri kunnia saada olla esittelemässä täällä Roberto Savianoa ja hänen taustojaan. Mutta täytyy kyllä todeta, että kaikki muutkin ehdokkaat ovat aivan erinomaisia. Roberto Saviano on italialainen lehtimies ja kirjailija. Hän täytti 30 viime vuonna. Hän on kirjoittanut erinomaisen kirjan, jonka nimi on Komura. Ja heti tuon kirjan kirjoittamisen jälkeen koko mafia asetti hänelle kuoleman äh, Mafia uhkasi häntä kuolemalla ja hänellä on nyt äh, ikään kuin häkissä, hänellä on äh, henkivartioita ja niin edelleen. Haluaisin kertoo kahdesta asiasta, jonka pohjalta me ehdotamme Savianoa. 13-vuotiaan sisialialaisen sisällön tyttö tulee tässä esille. Jos nuoret ovat mukana, nuoret pitäisi ottaa mukaan mahdollisimman paljon. Annalisa Torente, joka tapettiin vuonna 2004, hän oli silloin 14-vuotias. Hän, hänet tapettiin ja vaikeneminen on erittäin vaikea asia. Hän kirjoittaa näin, minä olen Monika, 13-vuotias, elän Sisiliassa. Ja olen aina siellä kuullut mafiasta, mutta en ole koskaan nähnyt sitä. Olen kuullut siitä, nähnyt elokuvia, TV-ohjelmia, joissa siitä puhutaan – siitä varsinkin puhutaan mafian uhreista. Yleensä kun joku tapetaan, koko Italiaa, eh, nousee takajaloille, mutta sitten jonkun ajan kuluttua kaikki unohdetaan. Koulussa opettaja sanoi, että Sisiliassa me olemme tottuneita tällaisen ja kukaan enää ole yllättynyt. Mietin vain, miten tällaisen terroriin voidaan tottua. Kolme vuotta sitten me ostimme Savianan, vanhempani ostivat Savianan kirjan Gomorra, jota en ole lukenut, mutta näin viime vuonna elokuvan ja sen jälkeen halusin lukea kirjankin. Olin yllättynyt, kun kuulin, että Saviano sen jälkeen, kun hän oli kirjoittanut tämän kirjan, häntä uhattiin kuolemalla. Hän ei koskaan kykene elämään normaalia elämää. Hän on vasta 30-vuotias ja hänellä on paljon henkivartioita tästä syystä. Miten on mahdollista, että hän joutuu piileskelemään tällä tavoin? Toivottavasti kun annatte palkinnon Savianolle, annatte myöskin nuorille ihmisille viestin siitä, että meillä on toivoa ja että voimme taistella mafiaa vastaan ja että tuo häkki, jossa hän elää, avataan. Toivottavasti Saviano voi elää vielä normaali elämää yhtenä päivänä, mennä naimisiin, saada lapsia ja lapsenlapsia. Ja ehkäpä hän voi viedä sitten jonain päivänä myös lapsen lapsensa kouluun. Minä olen mafian tappavan lehtimiehen lapsen lapsi. En koskaan nähnyt isoisääni, hän ei koskaan voinut saattaa minua kouluun. Toivottavasti Saviana voidaan vapauttaa niin, että hän voi antaa meille toivoa, hän voi antaa meille toivoa vapaudesta. Kiitos oikein paljon, rouva Alfano. Nyt olemme sitten tulleet siihen, että olemme kuulleet 2010 aivan erinomaisesti Saharov-palkinnon ehdot täyttävää ehdokasta ja hyvät perustelut jokaiselle. Meillä on mahdollisuus lyhyeen ajatusten vaihtoon näistä ehdokkaista eh, ja pyytäisin teitä olemaan aika tiiviitä. Eh, minulla on tässä puheenvuorolistalla herra Landsbergis ja rouva de Kaiser ja muutkin voivat pyytää puheenvuoroja, mutta toivon, että puhutte tiiviisti. Eh, herra Landsbergis, olkaa hyvä. Mr. Landsbergis. Mr. Landsbergis. Thank you, madam. Dear colleagues, let me remind to you once more. Kiitoksia. Kollegat, haluaisin muistuttaa vielä Natalia Stamirovan nimen. Hän edusti Memorialia Tsetseniassa. Hänet kidnappattiin ja hänet surmattiin tänä vuonna sen jälkeen, kuin paikallinen johtaja Kadirov tuomitsi hänen työnsä. Kadirovic on Venäjän sankari ja maatalouden akateemikko. Kyseessä on ehdokas Saharov-palkinnon saajaksi jo muutama vuosi sitten Sergei Kovolovin kanssa. Ja kun keskusteltiin ryhmässä, silloin päätettiin antaa etusia valko toimittajille. Kovalov ja Testamirov saivat Robert Schumann-mitalin. Ja tämä nimi täytyy nyt mainita koko memorialin edustajana. Hän ei enää ole keskuudessamme, mutta Sergei Kovalov ja muut ovat vielä hengissä. Memorialia ei vielä ole kielletty, vaikka heitä ahdistellaan ja terrorisoidaan. Heidät on häädetty Tsecheniasta Venäjän toimesta – ja meidän ei pidä olla välinpitämättömiä tällaisia surmia kohtaan. Meillä on mahdollisuus ilmaista tukemme näille rohkeille ihmisoikeuksien puolustajille tällaisilla alueilla. Memorialin ja näkyvien henkilöiden ehdokkuus ansaitsee kaiken huomiomme ja tukemme ja minäkin tuen heitä. Kiitos. Landsbergis, pyytäisin eh, puhujia eh, rajoittamaan puheenvuoronsa, mikäli vain mahdollista, niin yhteen minuuttiin, koska meillä on vielä eräs muukin asiakohta kokouksen esityslistalla. Ja nyt rouva de Kaiser saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Niin, puheenjohtaja. Minun ryhmäni, sosiaalidemokraatit, eivät ole ryhmän nimissä ehdottaneet ehdokkaita. Meillä on muita ehdokkaita, mutta kun olemme keränneet näitä allekirjoituksia, meillä ei ollut aikaa allekirjoittaa tätä pitellään ehdotusta, eli Shadi Sadrin ehdokkuutta. Ja halusin tämän nyt osoittaa lojallisuuteni vihreitä kohtaan. Jotkut ryhmästäni tukevat tätä ehdokasta, ainakin äänestyksen alkuosassa. Kiitos tästä tiedosta, Rouva Käiser. Äh, sitten herra Mauro, olkaa hyvä. Sì, grazie Presidente. Onestamente non riesco ad essere contento. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Suoraan sanottuna minun täytyy todeta, että en ole kovinkaan tyytyväinen kaikkien näiden ehdokkaiden ansioluetteloihin, sillä mikäli nämä kaikki henkilöt ovat näin erinomaisia ehdokkaita, tämä tarkoittaa sitä, että maailmassa on vielä valtava määrä hallituksia tai järjestelmiä, joissa ihmisoikeuksia sorretaan törkeällä tavalla. Kuitenkin kun kuuntelin kollegoida, kollegoita ja näitä esittelyitä, minusta vaikutti siltä, että tässä tulee väkisinkin mieliin, että että tässä keskitytään tiettyihin asioihin, joiden valossa nämä ilmiöt ovat täysin normaaleja. Herra Galler totesi, että Vietnamia on nähty suhteellisen positiivisessa valossa viime vuosina, ja on kuviteltu, että asiat olisivat siellä ruohonjuuritasolla parantuneet. Uskon, että Saharov-palkinnon antaminen on erinomainen, ta, erinomainen tapa kiinnittää huomiota sellaisia, sellaisiin tapauksiin, joista kuvitellaan jotain muuta kuin mikä tosiasia on. Kiitos herra Mauro. Sitten herra Schmidt, yksi minuutti, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. I... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vedota toimittajan David Isakin puolesta. Hän on ollut nyt vankilassa kahdeksan vuotta 23. syyskuuta 2001 lähtien. Ja tämä on tietysti hirvittävä tilanne. Kuten tiedämme, hän on erittäin sairas ja hänellä ei ollut reilua oikeudenkäyntiä. Ja kollegat ja puheenjohtaja, minun tietojeni mukaan hän on ainoa EUn kansalainen, joka on vankilassa siksi, että hän on käyttänyt perusoikeuttaan ilmaistaakseen itseään. Ja on häpeä, että EUn kansalainen on ollut kahdeksan vuotta vankilassa ja me emme ole tehneet mitään. No ei nyt ehkä ihan mitään, mutta emme kuitenkaan riittävästi. Hänen perheensä Göteborissa, siellä nyt on parhaillaan EU-kokous, ei tiedä hänestä mitään. Mielestäni Saharov-palkinto auttaisi häntä ja ehkä tällä tavalla hänet saataisiin pois näistä hirvittävistä oloista. Kiitos. Varjan herra Schmidt, minun on ähm, huomautettava, että myös herra Saviano on Euroopan unionin kansalainen, mutta tietysti oli tärkeää, että otit tämän näkökohdan esiin. Sitten ähm, annan puheenvuoron äh, Yes. Äh, Mrs. Musis. Muniz, Grazie. Äh, Mrs. Rova Muniz seuraavaksi. Kiitoksia. Kaikki ehdokkaat ovat hyvin merkittäviä ehdokkaita. Jotkut ovat liikuttaneet meitä, joillakin on hyvin dramaattisia taustoja. Kaikki ansaitsevat ja kaikki ansaitsevat palkinnon, mutta meidän täytyy nyt käyttää tätä välimettä Euroopan parlamentissa myöntääksemme sen sille ehdokkaalle, joka voi moninkertaistaa vaikutuksensa mahdollisimman monelle henkilölle, erityisesti tapauksissa, jossa tilanne on niin dramaattinen, jossa oikeuksia on rajoitettu niin vakavasti, että meidän täytyy myöntää tämä sinne. Eli yksi henkilö, joka on kärsinyt tilanteessaan, ja esimerkiksi Vicente Ferrer-säätiö ja Dalitsnaisten tilanne Intiassa – mielestäni täyttäisi tämän tehtävän. Eli tästä ei koituisi hyötyä vain yhdelle henkilölle, vaan suuremmalle joukolle. Kiitos. Oikein paljon, rouva Munis. Sitten kaksi puheenvuoroa vielä, ja valitettavasti minun on nyt pitänyt sulkea puheenvuorolista, mutta muita pyyntöjäkään ei ole nyt ollut. Eli herra Svoboda ja sitten herra Schulz. Herra Svoboda, olkaa hyvä. Äh, äh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Tässä nyt on se suuri ongelma, että tässä on vaikea tehdä valintaa. Henkilökohtaisesti tukisin Rova Käiserin ja herra Petteringin ehdotusta, että palestinalainen kynekologi saisi palkinnon, koska juuri tällä hetkellä on tärkeää antaa rauhalle mahdollisuus alueella. Totesin kuitenkin, että sosiaalidemokraattisen ryhmän valtuuskunta jonka kanssa vierailin Moskovassa, on usein otteeseen tavannut Memorial-järjestön edustajia. Minä arvostan järjestön tekemää työtä. Se on erittäin tärkeää työtä. Ja on myöskin tärkeää, että vuoropuhelua jatketaan huolimatta siitä, saako se palkinnon vai ei. Haluaisin vielä mainita, että se, että valitaan tai tuetaan yhtä ehdokkuutta, ei tarkoita sitä, että ollaan muita vastaan, koska täällä on hyvin monta hyvää ehdokusta, monta hyvää ehdotusta ehdokasta. Tämä on tehdä selväksi. Kiitos herra Svaboda. Teitte erittäin tärkeän huomautuksen, jonka me varmasti kaikki jaamme teidän kanssanne. Nyt viimeinen puheenvuoro tässä keskustelussa tällä erää. Herra Schulz, olkaa hyvä. Mein Vorredner Herrn Svoboda voll an... Voin olla täysin samaa mieltä kuin Svoboda. Kaikki nämä henkilöt ansaitsevat Saharon palkinnon ja meidän täytyy pitää kiinni kriteereistä, eli elämäntyö otetaan huomioon ja toisaalta myöskin mietitään suurinta mahdollista poliittista vaikutusta, joka tällä palkinnolla voidaan saavuttaa. Venäjällä on surmattu toimittajia ja se on levittänyt pelon ilmapiiriä siihen yhteiskuntaan. Ja nyt kansallisyhteiskunnan kehitys on vaakalaudalla. Ja meidän tulisi tukea niitä ihmisiä, jotka ovat uskomattoman rohkeita tällä hetkellä ja myöskin menneisyydessä ovat niin olleet. Tällaisessa tilanteessa he ovat puolustaneet ihmisiä ja kansalaisoikeuksia. Itse tulen DDRn puolelta ja meillä oli rauhanomainen vallankumous, koska nämä venäläiset ja neuvostoliittolaiset toisin ajattelevat toimivat ja muodostivat Helsingin ryhmän. Ja sitten oli laulava, ja aiheuttivat laulavan vallankumouksen myöskin valtionmaissa, ja siksi antaisin tämän palkinnon heille. Kiitos oikein paljon, herra Schulz. Nyt haluaisin vain yhteyden, yhteenvedonomaisesti muistuttaa siitä, miten tämä menettely Saharov-palkinnon saajan valinnassa jatkuu. Eli ohjeellinen äänestys kolmen ehdokkaan lyhyestä listasta, siis kärkikolmikosta, tapahtuu ensi viikolla 6. päivä lokakuuta täällä Brysselissä ja se on siis eh, ulkoasiavaliokunnan ja kehitysvaliokunnan yhteinen kokous ja se eh, tapahtuu suljettujen ovien takana. Sitten seuraava vaihe on se, että puheenjohtajakokous tulee äänestämään eh, lopullisesta palkinnon saajasta Strasbourgissa 22. päivä lokakuuta. Palkinnon saajaksi nimetty kutsutaan keskustelemaan kokoukseen 14. päivä joulukuuta Strasbourgissa. Ja tämä kokous on ulkoasiavaliokunnan, kehitysvaliokunnan ja ihmisoikeusalivaliokunnan yhteinen kokous. Ja eh, tämä päivämäärä 14. päivä eh, joulukuuta on merkkipäivä, eh, joka on myöskin tohtori Andrei Saharovin kuoleman 20-vuotispäivä. Itse palkintoseremonia järjestetään Strasbourgissa täysistunnossa 16. päivä joulukuuta kello 12 ja parlamentin sihteeristö tekee parhaansa, jotta saamme Saharov-palkinnolle ja sen saajalle mahdollisimman paljon huomiota, jotta eh, sen merkitys ihmisoikeuksien vahvistajana maailmassa eh, vahvistuu. Ja on miellyttävää todeta, että Saharov-palkinnon arvostus maailmassa on vuosi vuodelta lisääntynyt. Eh, arvoisat kollegat, kiitän tästä tilaisuudesta. On ollut miellyttävää Eh, kuulla kymmenen erinomaista ehdotusta Saharov-palkinnon saajaksi vuodelle 2009. Eh, päätän nyt tämän asiakohdan, mutta eh, meillä on vielä asiakohta numero kolme, joka liittyy siihen, että valiokuntamme ovat yhteisvoimin päättäneet esittää suullisen kysymyksen neuvostolle koskien ulkosuhteissa tapahtuvaa demokratian tukea, demokratian vahvistamista. Eh, kyse on siis eh, kehitysvaliokunnan, ulkoasianvaliokunnan ja ihmisoikeusalivaliokunnan yhteisestä suullisesta kysymyksestä. Eh, sen perusteena on se, että, että nykyinen puheenjohtajavaltio Ruotsi on hyvin voimakkaasti halunnut ottaa keskusteluun demokratian rakentamisen ulkosuhteissa ja pitää tätä yhtenä tärkeimpänä ulkoasian Ruotsi puheenjohtajavaltiona katsoo, että on pyrittävä mahdollisimman koherenttiin ja yhdenmukaiseen tapaan, jolla EU voi edistää demokratian rakentumista maailmassa. Ja tässä mielessä yleisten asioiden neuvostossa 16-17 lokakuuta on esillä johtopäätökset tästä aiheesta Tarkoituksena on siis se, että, että voimme poikki kaikkien sektorien ja, ja kolmen eri pilarin tutkia sitä, millä tavalla parhaiten edistetään demokratiaa, mitkä välineet ovat parhaita. Ja tästä syystä eh, kolme valiokuntaa esittää neuvostolle eh, yhteisen kysymyksen. Eh, ja Minulle on kerrottu, että kehitysvaliokunnan koordinaattorit ovat hyväksyneet yhteisen eh, tekstin eh, kirjallisella menettelyllä, josta keskusteltiin ulkoasianvaliokunnan laajennetussa työvaliokunnassa viime maanantaina 28. päivä syyskuuta. Eh, ja ehdotan nyt, että emme tässä keskustele eh, tämän tekstin yksityiskohdista, vaan että voisimme nyt sitten yhteisvoimin eh, hyväksyä tämän suullisen kysymyksen, jotta se saataisiin lokakuun täysistunnon asialistalle. Ja kysyn nyt, että voidaanko tämä suullinen kysymys hyväksyä. Ei ole vastaväitteitä. Totean, että tämä kysymys on nyt sitten hyväksytty esitettäväksi neuvostolle. Kiitos tästä. Ja Kohta neljä. Muut esille tulevat asiat, niitä ei ole, joten kiitän kaikkia tästä tärkeästä tilaisuudesta. Kokous on päättynyt. Uno, dos, uno, dos.